Pyytäisin kaikkia istuutumaan ja valmistautumaan äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme edustaja Sikerskin mietinnöstä aiheesta suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015. Kyse on yhdestä nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. Where do I see? Here? get out people's life. I give people 30 seconds to arrive and... Teillä on vielä 30 sekuntia aikaa löytää oma paikka ja äänestää. I can't do this, is Yeah, still. When we get to what, 700? We get to 700? Mr. Brooks, yeah. Come on. I think we can. Okay. Yeah. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme edustajan Noiselin mietinnöstä aiheesta EUn naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen. Ensin äänestetään vaihtoehtoisesta päätöslauselman luonnoksesta puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Ah, against. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Ja tämä hylättiin. Arvon kollegat, näin pääsemme kohta kohdalta äänestykseen. Kohta yksi alkuperäisestä tekstistä, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. And it is carried. Hyväksytty. Kohta kaksi kahdessa osassa nimenhuutoäänestys. äänestys. Ensimmäinen kohta tai ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin hyväksyttiin. Kohta viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kuusi alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tämäkin. Kohta kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin hyväksyttiin. Kohta yhdeksän. No, tarkistetaan. Siis kohta kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tämäkin. Kohta 11. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin hyväksyttiin. Kohta 12 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämäkin. Ja sitten kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Myöskin nimenhuutoäänestyksin äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Kohta 26 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Kohta 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tämäkin. Kohta 31 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tämäkin. No, tarkistetaan. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tämäkin. Näin pääsemme kohtaan 35. Siis 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tämäkin hyväksyttiin. Kohta 40. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty tämäkin. Ja kolmas osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohtaan 41 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty tämäkin. Ja sitten kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Ja tämäkin hyväksyttiin. Näin pääsemme kohtaan 44 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, olkaa hyvä. äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tämäkin. Seuraavaksi kohtaan 45 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 52 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksin. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa. Neljäs osa. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kohtaan 53. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 55. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Kohta 56. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 59 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämäkin ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Eli kohta 59, kolmas kohta, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkein lukemin. Seuraavaksi kohtaan 60. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 61 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 64. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 65. Puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Tämäkin. Kohta 67. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Näin on 68, neljä kohtaa. Ensimmäinen kohta puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas kohta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas, äh, anteeksi, neljäs osa. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 72, siis 72 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tämäkin. Kohta 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. Kohta 73, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 74. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 76. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tämäkin. Seuraavaksi kohtaa 79 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 30 Viite 30 siis hyväksytty. Sitten johdatasakappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus L. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Johdantosakappale N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale O kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa kappale P kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämäkin ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaan. Johdantosan kappale P, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale U puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tämäkin. Johdantosan kappale V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Näin valiokuntaa tekstin kokonaisuuteen, kokonaispakettiin, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Noisille. Eli onnittelut esittelijälle. Sitten seuraaviin mietintöihin. Seuraava mietintö on kollega Moskan mietintö aiheesta tekijänoikeudet, teolliset tekijänoikeudet kolmannissa maissa, viides kohta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kohta 13, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tämäkin. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 26 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. Näin pääsemme kohtaan 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 40. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 42. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämäkin kohta 50. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty niin ikään. Johdantason kappale 1 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. Ja nyt koko päätöslauselmateksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja sitten viimeiseen äänestykseemme kyse on kollega Svobodan mietintöaiheesta teollis- ja tekijänoikeudet EUn toimintasuunnitelma. Kohta 17 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa siis puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tämäkin. Näin pääsemme kohtaan 22. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty niin ikään. Kohta 31 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin ikään. Kohta 57 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Arvon kollegat, keskeytän istuntomme puoli yhteen asti. Mutta pyydän teitä jäämään saliin kuuntelemaan Mongolian presidentin puhetta. I'll take my coffee with me.